Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Nyt äh, meillä on tarkoitus järjestää työpäivä, työpäivä uusiutuvaa energiaa koskevista kansallista strategiasta energiatehokkuudesta, rakennusten kunnostamisesta ja omasta tuotannosta. Recall the important work. Äh, valiokuntammehan on tehnyt äh, tärkeää työtä uusiutuvien energianlähteiden tuottaman energian osuuden lisäämiseksi vähintään 35 prosentin osuutta tuetaan energian loppukulutuksesta, uusiutuvista energianlähteistä ja valiokunta päätti myös energiatehokkuusehdotuksesta – Silloinhan oli sitovaa Euroopan unionin tason tavoite 35 prosentin parannuksesta. Ja kun ajatellaan rakennusten energiatehokkuutta, josta äänestettiin eilen kyse, on siis kansallisen rakennuskannan vähähiilistämisestä. Ja näin voidaan saada aikaan synergiaa, kun uusiutuvat äh, energianlähteet, energiatehokkuusrakennusten äh, kunnostaminen ja myös tietenkin äh, uuden sukupolven sähkön tuotanto kaikki pelaavat yhteen. Tässä menee puolisen tuntia ennen kuin ITRE-valiokunnan varsinainen puheenjohtaja tulee paikalle. Nyt meillä on viisi asiantuntijaa, jotka esittelevät meille tämän asian. Ja tosiaan näiden alustusten jälkeen meillä on tilaisuus esittää kysymyksiä. Nämä esitykset tullaan ähm, toimittamaan ITREn ja julkaisemaan ITREn äh, kotisivulla yhdessä yhteenvedon kanssa ja toivonkin, että että useammat kuin ne, jotka tässä salissa istuvat, seuraavat kokousta internetin kautta ja voivat sitten tosiaan tutustua asiakirjoihin myöhemmin. Ja muistuttaisin vielä puhujia, alustajamme ja asiantuntijoita vieraita siitä, että puheaika on korkeintaan kahdeksan minuuttia alustajille. Ensimmäinen puhuja on Dol Gilen, joka tulee puhumaan parhaista käytänteistä jäsenvaltioissa, jotta kautta päästään energiatehokkuus- ja uusiutuvien energialähteiden tavoitteisiin. Hän on ollut Airina innovaatioteknologiakeskuksen johtaja Bonnissa vuodesta 2011. Kyse on jäsenvaltioiden neuvonnasta energiasuunnittelussa, kustannuksissa, markkinoissa, innovaatio politiikassa ja niin edelleen. Ja ennen Arinan liittymistään Dolkilen oli energiatehokkuusyksikön johtaja Unidossa, joka toimii YK alaisuudessa. Ja nyt Giilen, olkaapa hyvä. Ladies and gentlemen. Kiitos, hyvää huomenta. suuri ilo olla täällä tulee luomaan pohja muiden pohjan esitykselle myös. Pääviestini ovat se, että ensinnäkin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden välillä on tär- merkittävää synergiaa sekä rakennussektorilla, mutta myös muillakin, kuten kuljetusalalla. Uusiutuvan energian käyttö energiantuotannossa voi parantaa järjestelmän tehokkuutta merkittävästi. Energiatehokkuuden kasvaminen merkitsee, että samalla määrällä uusiutuva energia voi kattaa suuremman osan tarjonnasta. Me, meidän tavoitteemme ovat politiikkatavoitteet, kuten kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen, eli täytyy myös tarkastella tavoitteita päästöjen vähentämisen kannalta sähkö, lämpöpumput ja erityiset energiatuotantomahdollisuudet, kuten aurinkoenergia ja tuulienergia, voivat olla avainasemassa synergian aikaansaamiseksi. Meillä oli tutkimus energiaa, uusiutuvan energian potentiaalista Euroopassa. Se lanseerattiin maanantaina. Ja, ja sen kustannustehokkuustavoite on 34 prosenttia ja jos energiatehokkuustavoitteita kasvattaa, niin tätä uusiutuvan osuuttakin voi kasvattaa, tehokkuutta voi kasvattaa. Esimerkiksi äh, sähköautojen lataus on yksi uusi ala. Rakennussektorilla on tärkeää tarkastella ensin rakennusten saneerausta ja sitten lämpöpumppuja ja sen jälkeen maatalouden energian lämmitysjärjestelmiä ja oman energian kulutusta ja älykäs lataaminenkin tulee mukaan. Nämä ovat esimerkkejä politiikasta, jotka pyrkivät järjestelmien optimointiin. Globaalisti 90 prosenttia ja vähennyksestä voidaan saavuttaa vihreillä purppuraisella ja sinisellä alueella, uusiutuvalla, sähköistämisellä uusiutuvien avulla ja energiatehokkuudella. Uusiutuvan energian osuuden pitäisi kasvaa noin 65 prosenttiin primäärienergian tarjonnasta. Se on palkiin vihreä alue tuossa oikealla. Me ollaan tällä hetkellä noin 15 prosentissa. Ja tämän saavuttaminen tarkoittaa sitä, että uusiutuvan osuus pitäisi kasvaa 1,4 per vuosi ja tällä hetkellä kasvaa 0,2. Eli kasvun pitäisi olla seitsemän, nosta seitsemän kertaa niin suureksi vuositasolla globaalisti. Energiatehokkuuden tasolla tarvitaan 2,5-2,6 prosenttia vuotuista parannusta viime vuosina. Tämä on ollut karkeasti 1,8 prosenttia. Eli tehokkuuspuolella on vielä kuilu. Kuten sanoin, maanantaina me julkaisimme tutkimuksen uusiutuvan energian mahdollisuuksista Euroopassa ja meidän tuloksemme on, että merkittävästi korkeampi osuus on mahdollinen. Ja olemme erittäin lähellä parlamentin kantaa tässä 33 prosenttiin suosituksella. Jos kuulua tarkastelee, eli mitä nykypolitiikka tuottaisi Tässä on kolme vaihtoehtoa, isompia kohtuullisia pieniä kustannuksia, uusiutuvia energiatehoton kasvu, sähkö, lämpöpumput, ne ovat kaikki tässä keskikategoriassa ää, kohtuullisissa kustannussäästöissä. Me tarkastelemme Euroopan potentiaalia energia- intensiivisyyden parannuksissa 30 prosenttia, siitä me keskustelimme. On myös muita tutkimuksia, jotka asettavat, että energiaintensiteetin parannusmahdollisuuksia on enemmänkin 35 prosenttiin asti. 30 prosenttiin tehokkuudella pääsemme uusiutuvien osuuteen, 34 prosenttia, jos tehokkuus paranee 35 prosenttia, uusiutuvien osuus nousi 37 prosenttia Tämä kertoo synergiasta näiden kahden tavoitteen välillä. Olemme tehneet myös yksityiskohtaista analyysiä jostakin suurista talouksista. Tämä kastin viime vuonna. Saksa on yksi kohdemaa ja maatasolla luovat ostavat samanlaista myönteistä energiaa uusiutuvien osuuden ja energiatehokkuuden välillä. Mitä energiatehokkaampaa, sitä enemmän, sitä korkeampaan uusiutuvan osuuteen päästään. Uh, and uh, so the efficiency helps to increase the... Tehokkuus kasvattaa uusiutuvien osuutta, mutta myös uusiutuvat energialähteet ovat tehokkuutta kuustavoitteiden saavuttamista. Eli globaalisti noin neljännes energiatehokkuuden parannuspotentiaalista tulee siitä, että uusiutuva energia otetaan tehokkaammin käyttöön, erityisesti kuljetussektorin sähköistäminen uusiutuvilla tarjoaa merkittävää potentiaalia. jota mahdollisuudet ovat yhtäältä sen, että käytetään enemmän uusiutuvaa energiantuotantoon. Usein ne lasketaan tuotannossa 100 prosentin tehokkuuteen. Ja sitten, äh, äh, sitten jos katsotaan käyttöä, lämpöpumput, sähköautot, niin tehokkuus kokonaisuudessaan – kasvaa. Tämä pätee erityisesti aurinkotuuli ja vesivoimaan. No, vähän vähemmän bioenergiassa ja maanlämmössä. Joten siinä kontekstia. Tässä lyhyt johdanto aiheeseen. Seuraavat pohjat tarjoavat lisää teknisiä yksityiskohtia to the... Kiitokset ja kiitos, että kunnioititte myös tätä puheaikarajoitusta. Nyt minulla on ilo esitellä toinen puhujamme, Rova Kristiane Eger, joka puhuu vertailusta jäsenvaltioiden välillä, mitä tulee kansallisiin energiatehokkuusstrategioihin. Hän on OYn, eli eikös kyse ole sitten Ylä-Itävallasta, heidän energi- Spa-Feband äh, virastonsa eli energian ja he edustavat noin 140 yritystä, jotka toimivat äh, energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden alalla. Roa Eger on myös Euroopan alueellisten energia- ja ympäristövirastojen verkoston johtaja. Ja hän johtaa maailman kestävän Eh, energian eh, eh, konferenssia, joka on yksi merkittävimpiä kokoontumisia vuosittain tällä alalla. No niin, rouva Egger, olkaapa hyvä. Much, Mr. Chairman, good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta. Kerron teille suuresta eurooppalaisesta hankkeesta, mutta ensin haluaisin kertoa hiukan omasta alueestani, koska meidän edist- edistymisemme tällä alalla on esimerkki siitä, miten voidaan yhdistää energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet. No niin. Eli tällaista edistymistä on tapahtunut energiamuutoksessa Yläitävallassa. Otsikkokin toteaa, että energiatehokkuus ja uusiutuvat energialähteet ovat voittava yhdistelmä. Eli siinä on uusittavat energialähteet, jotka tuottavat kolmannekseen primäärienergiasta, ja me olemme hyvin teollistunut alue. 60 prosenttia lämmityksestä ja 70 prosenttia sähköstä tulee uusiutuvista energialähteistä. Noin puolet näistä ova, tulevat puhtaasta modernista biomassasta, ei vesivoimasta, kuten ehkä arvasitte. Se on osa toista puoliskua ja sitten on aurinko tuulivoimaa. Ja toisessa kuviossa näkyy kasvihuonepäästöjen vähennykset, jotka on saatu aikaan kymmenen vuoden aikana. Eli vuodesta 2005 vuoteen 2015 pääsyt, päästöt ovat rakennuksista vähentyneet 43 prosenttia, ja tämä johtuu siitä, että on yhdistetty energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Ainoastaan tällä tavalla energi- uusiutuvat energialähteet voivat olla taloudellisia, eli jos niitä yhdistetään näin. Ja sitten ajatellaan hiilen vähentämistä, niin tämä on ihan päivän selvä asia. Jos puhutaan näistä osuuksista, niin sitten puhutaan siitä, kuinka paljon se maksaa, mutta jos mietitään tätä 100 prosenttia, niin silloin kun yhdistetään energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä, niin se on ihan päivän selvää. Eli tässä on sitten poliittisen analyysin tuloksia, eli energiatehokkuuden valvontaprojekti, jota EU on rahoittanut. Ja siinä on analysoitu, miten energiatehokkuuspolitiikkaa on toteutettu jäsenvaltioissa. Ja suuri osa oli tutkimus, jossa haastateltiin 1100 asiantuntijaa kaikista jäsenvaltioista. Miten he ovat nähneet edistyksen, joita on tapahtunut heidän jäsenvaltioissaan viime vuosina. Eli tässä ei verrata näitä maita toisiinsa, vaan tässä vain sitten paikalliset ihmiset kertovat, mitä, miten nämä politiikat ovat tepsineet paikan päällä. Eli tässä on yksi kuvio. Eli tässä maat on laitettu edistyksen mukaisen järjestykseen. En nyt kommentoi mitään yksittäisiä maita. Eli sinisellä on vuoden 2015 lukemat ja vihreällä vuoden 2012 lukemat. Silmänpistävää on se, että osa maista on siirryt ylös, osa alas. Ja ne on helppo selittää eri maissa. Säästöpolitiikka, vaihtuneet hallitukset. Mutta kaiken kaikkiaan nämä muutokset ovat hiukan pelottavia, sanoisin. Eli me sen katsoimme, mistä tämä johtuu, ja totesimme, että tietyissä maissa on tapahtunut poliittisia muutoksia oikealta vasemmistoon sosiaalidemokraatit, vihreät, kaikenlaisia muutoksia, konservatiivit, mutta siellä on yleensä pidetty kiinni politiikan kunnianhimon tasosta. Ja syynä oli se, että he ovat toimineet järkevällä tavalla. Ja nämä ovat järkeviä toimia, eikä näitä toteuteta siksi, että Brysselistä on käsketty niin. Ja tätä nyt usein on kuultu, eli näin pitää tehdä, koska direktiivi niin määrää. Mutta tämä tämä myönteinen lähestymistapa. Ja tärkeää on se, että nämä tilanteet ovat hyvin erilaisia eri maissa. Joissain maissa on toimitusvarmuutta, sosiaalista ja terveydenhuoltoa, kilpailukykyä, ilmastonmuutokseen liittyviä kysymyksiä ja muita. Ja hyvä näkökulma liittyy voimakkaisiin lukuihin. Ja poliitikkojen ja asiantuntijoiden pitää tehdä enemmän työtä näiden asioiden parissa. Ja sitten me katsoimme energiatehokkuuspolitiikkaa niiden tehokkuuden mukaan. Ja sitten mietimme, toimivatko nämä välineet eri jäsenvaltioissa. Ja panimme merkille, että jotkut välineet tuntuivat toimivan käytännössä kaikissa jäsenvaltioissa. Eli energiatehokkuusvaatimukset uusien ja vanhojen rakennusten osalta, energiasertifikaatit. Ja millaisia nämä välineet sitten ovat? Ne ovat voimakkaita EU-asetuksia, pitkäaikaista politiikkaa. Mu- politiikka sitten meni ylös tai alas riippuen hallituksesta. Ehkä sai enemmän rahoitusta, parempia kannustimia, mutta kun nämä säännöt tulevat suoraan direktiiveistä, niin ne olivat ne, jotka olivat tehokkaimmat. Eli yksi asia, joka myöskin tuli esille, on se, että me tarvitsemme enemmän liiketoimintaa energiatehokkuuden alalla. Ja me katsomme vähän syvemmin asiaa ja mietimme, miksi joissain jäsenvaltioissa tämä liiketoiminta kehittyy paremmin kuin toisissa. Ja totesimme, että maissa, joissa oli taloudelliset puitteet, jotka mahdollisivat nimenomaan sen, että PK-yritykset pystyivät tekemään energiatehokkuudesta tärkeimmän liiketoiminta-alan, eikä mikään sivuala, paremmat ikkunat, vaan että energiatehokkuus oli ydintoiminta-ala, niin silloin systemaattisesti juuri puututtiin tähän energiatehokkuuspotentiaaliin. Joissain maissa artikla 7 energiatehokkuusdirektiivistä johti tähän, ja monissa muissa taas niin ei käynyt. Ja jos katsotaan tätä potentiaalia, niin silloin myöskin tämä johtaa muihin palveluihin ja tuotteisiin. No sitten omalta alueeltani vielä yksi löydös. Eli näin me lähestymme energiatehokkuuspolitiikkaa ja kestävää energiatehokkuuspolitiikkaa. Tässä nyt ei näy tätä otsikkoa, mutta se on porkkanat, kepit ja tambureenit. Eli sääntely, rahallinen tuki, koulutus, tiedottaminen. Muutos ei lähde lompakosta. Lompakkoa tarvitaan jossain vaiheessa, mutta muutos alkaa päästä. Ja siksi tämä on yksi esimerkki politiikastamme. Meillä on 10 000 energiatehokkuus neuvonta tapausta vuosittain alueellamme. Ja tällä tavalla voidaan säästää rahaa, se on tärkeää, mutta tähän liittyy paljon muitakin etuja. Eli asiantuntijat totesivat, että EU-ssa pitää olla kunnianhimoisia tavoitteita kunnollista politiikkaa. Politiikan pitää olla luotettavaa ja meillä pitää olla myönteinen lähestymistapa ja tällä tavalla EUsta voi tulla johtaja kestävän energian alalla. Kiitos. Kiitokset äh, Rova Egger tästä esityksestä. Keskustelua käydään ihan kohta. Nyt haluaisin esitellä kolmannen puhujamme James Trink. Äh, Water. Näin, että hän tässä jo hiukan nautiskelikin äh, vettä. No niin, varmaan tämän vitsin kuulette aika usein. Hän tulee äh, puhumaan siitä, miten äh, strategiamme voivat auttaa modernisoimaan uuden aikaistamaan Euroopan rakennuskantaa. Hän on neuvonantaja, koordinaattori Euroopan Mm, poliittisissa prosesseissa kestävän rakentamisen alalla. Hän johtaa myös Euroopan alueellista lippulaiva-aloitetta Horisontti 22 alalla. Hankkeen nimi on Build Upon. Kyseessä on monen monen sidosryhmän vuoropuhelussa on 2000 eri tahoa 13 Euroopan maassa keskustelemassa ja suunnittelemassa kansan, kansallisia rakennuskannan uudistusstrategioita. Samoin hän koordinoi energiatehokkuushankkeita. No niin, ja Drinkwater, puheenvuoro on nyt teillä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja niin kuin mainitsitte, organisaationi on viimeisten kahden vuoden ajan koordinoinut tätä suurta hanketta kansallisista ähm, kunnostusstrategioista 14 jäsenvaltioissa, niiden suurissa kaupungeissa on hankkeessa mukana olevia tahoja ja nyt kertoisin tästä prosessista. Tämä rakennusten äh, modernisointistrategia on hyvin merkittävä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä valmisteltaessa. Ja merkittävin oppi tästä protestista on, et, prosessista on, että, että öö, tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Liian jäykkä lähestymistapa ei voi olla ja kun ajatellaan, että jos heittää kiven, kiven voi heittää suoraan, mutta jos heittää linnun, niin se ei lennä suoraan. Jos heittää kiven, voi suunnitella, että mihinkä haluaa sen osuvan ja sitten heittää sen suunnitelman mukaisesti ja se lentää suoraan sinne, minne haluttiinkin. Mutta mutta kun kyse on äh, monimutkaisista elävistä organismeista, kuten linnuista, niin mikään äh, suunnitelma ei ole mahdollinen sen toteamiseksi sataprosenttisen varmasti, että mihinkä se lintu lentää ja mihinkä laskeutuu. Eli älkäämme pyrkikö heittämään lintuja suoraan ja niin kuin kiviä. Ei, vaan tarvitaan joustavuutta. Ja ensimmäinen asia, jonka haluaisin todeta uusi EPPD käyttää julkista kuulemista merkittävällä tavalla, kun näitä rakennuskannan uudistusstrategioita valmistellaan. Katsomme, että kuulemisesta tulisi siirtyä suorastaan yhteisölliseen rakentamiseen. Kaikissa jäsenvaltioissa tarvittiin ja otettiin käyttöön alustoja. Halutaan puhua mittauksista vaikkapa, ja me näin mittasimme yhteistyön laatua eri sidosryhmien puitteissa sen varmistamiseksi, että meillä aina oli oikea tiimi työssään. Ja kokemukseni perustuen voin todeta, että energiatehokkuus ja uusiutuvat yhteisöt eivät aina välttämättä istu saman pöydän ääreen, kun strategioita suunnitellaan. Ja näin ollen äh, strategiat äh, keskittyvät paitsi rakennustasolle myös ylipäätään kestävään äh, kaupunkisuunnitteluun ja kuntatason suunnitteluun. Ja tämä on aivan keskeisen tärkeä strategioille yleisesti ottaen ja sille, että eri sidosryhmäyhteisöt saadaan tekemään yhteistyötä. Eli täytyy olla tällainen lähestymistapa. Prosessin laatu nimittäin tulee määrittelemään sitten myös lopputuloksen laadun ja sen nopeuden, millä lopputulokseen päästään. Pankit, yliopistot, vihreän rakentamisen asiantuntijat ja niin edelleen ovat kaikki nyt saman pöydän ääressä ja luovat tällaisia yhteisiä strategioita. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä energiatehokkuus ja uusiutuvan, uusiutuvien energialähteiden yhteisöt on saatava tosiaan pelaamaan yhteen. Strategiassa täytyy myös lähteä pikemminkin tällaiseen koordinoituun kollektiiviseen vaikutuspuitteistoon, niin kuin sitä kutsumme. Eli ää, Ottaisit, palkkaisitteko te vaikkapa sata henkilöä, mutta sitten äh, ette pyytäisi heitä raportoimaan ja koordinoimaan työtään äh, toistensa kanssa. Ja kun ajatellaan äh, yhtä rakennusta, niin yleensä 50-100 aloitetta ikään kuin tapahtuvat rintarinnan yhtä aikaa. Ja kun sitten puhutaan rahoituksesta, tietotaidosta, ja niin edelleen, niin kun kyse ei ole julkisen sektorin aloitteista, niin hyvin harvat ovat sitten raportoineet lopputuloksistaan. Eli on hyvin vaikea löytää parhaita käytänteitä. Ja nyt kun meillä oli tämä valtava tiimi ja paljon resursseja käytössämme, niin jos ei ole koordinoitua strategiaa ja jos viestintä ei pelaa, niin lopputulosta ei saada. Ja me halusimme varmistaa sen että käytetään kaikki nämä eri osa-alueet niin, että ne pelaavat yhteen tällaisina klustereina ja pyrkivät aikaansaamaan yhteisiä kollektiivisia tavoitteita. Koska niin kuin lintukin lentää ja linnut lentävät, niin kaikki valitsevat hiukan erilaisen reitin, vaikka sitten päämäärä onkin sama. Ja on tärkeää oppia toinen toiseltamme, että mikä on tehokkain tapa toimia, eh, ei yksinomaan rahoituksen tai politiikan alalla, mutta ajatellaan vaikkapa paikallista insinööritoimistoa, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että energiankulutus eh, kunnassa eh, vähenee vuoteen 2050 mennessä. No tässä tarvitaan kaikkia eri osa-alueita. Tarvitaan rahoitusta, tarvitaan HR, tarvitaan pankkia, tarvitaan koordinointia eri tiimien välillä ja täytyy olla yhteistrategia niin, että asia saadaan hoidettua. Kun sitten puhutaan energiaa, tehokkuus, kiinelainoista, nehän on täällä mainittu ja aivan keskeistä on se, että kautta Euroopan ähm, saadaan aikaan sellaiset suunnitelmat, äh, joissa äh, sijoittajat äh, tuntevat luottamusta ja haluavat, että, että parannusta saadaan aikaan. Ja nyt meillä on tämä rakennus kunnostuspassi, joka on hyvä äh, väline niin, että kaikilla rakennuksilla on oma suunnitelmansa sen suhteen, miten energiatehokkuutta voidaan parantaa ja uusiuttuvien käyttöä lisätä. Ja niin, että sitten äh, rakennuksen äh, elinkaaren aikana myös näiden uudistusten rahoitus saadaan hoidettua hyvin. Ja sitten vielä ihmiset. Ihmiset. Puhutaan hyvin paljon kustannustehokkuudesta, kun äh, rakennuksia kun, kunnostetaan niin, että ne olisivat äh, mahdollisimman energiatehokkaita nollan, äh, nollatasoa lähellä. Me puhumme äh, tällaisesta mallista, että kun on vaikkapa toimistorakennus, niin yksi prosentti menee energiakustannuksiin. Ihmiset äh, 90 prosenttia äh, operatiivisista kustannuksista liittyy yleensä työntekijöihin, ihmisiin. Ja kun äh, puhuu toimitusjohtajan kanssa parannuksista, niin täytyy puhua ihmisistä äh, ja yhteydestä ihmisten toiminnan ja rakennuksen toimivuuden välillä. Ja uskomme, että tuottavuutta voidaan tätä kautta lisätä ja se on hyvin avainkysymys makrotasolla, mutta myös ihan hanketasolla on investoitava sellaisiin välineisiin, jotka yhdistävät ympäristö- ja energiatehokkuuden ja talouden, vaikkapa tuottavuus, työntekijöiden poissaolot ja niin edelleen. Niin edelleen. Minä aloitin näyttämällä kuvan siitä, että vapautetaan lintu, eikä todellakaan tiedetä mihinkä se lentää. Ja nyt päättäisin myös kuvan linnuista. Kyllä, ää, eri sidosryhmiä voi pyrkiä ohjaamaan samaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Nämä lintuesimerkit olivatkin todella kiehtovia ja muistuttavat minua asiasta. Yleensä kun työskentelin amerikkalaisessa yhtiössä siellä sanottiin, että me tykkäämme kyllä villihanhista, kunhan lentävät järjestelmässä. No niin, seuraavaksi kuulemme Peter Wautersia, joka puhuu meille tutkimuksen ja innovaatioiden roolista rakennusalalla, energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian integroimiseksi. Hän työskentelee Belgian rakennustutkimusinstituutissa ja hänen, hän keskittyy juuri rakennusalan laadunparannuksiin, erityisesti painottaen sääntelyn, teknisen hyväksynnän ja tuotteiden ja järjestelmien arvioinnin osuutta. No niin, herra Valters, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aloitan kolmella niin joita tulee sitten selittämään. Ensinnäkin kansallisen politiikan tekijät, jotka ovat vastuussa jo politiikan kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamiseksi, heidän pitäisi helpottaa asioita ja arvioimalla älykkäitä asioita ja kontrolliteknologia oikein säätelyyhteydessä. Rakentaminen, tämä älyrakentaminen, sillä on paljon potentiaalia. Erityisesti rakennusten informaatiomallintaminen voi mer- antaa merkittävän panoksen energiapolitiikan rakennusulottuvuuksille, niin ne täytäntöönpanolle. Mutta tässä tarvitaan valmistautumista, sanaraspolitiikan ratkaistusten näkökulmassa ei pidä ajatella vain yksinkertaisia päiväsolituksia, vaan eteenpäin. Meillä on lähes nolla, energiarakennukset on haaste. Tämä on saman kansalaisten pitää lokana näihin energiasertifikaatteihin. Ne täytyy olla luotettavia jonkinlaista. Sääntöä pitää noudattaa. Ja nykyisen rakennuskannan ympäristövaikutusta pitää dramaattisesti vähentää vuoteen 2050 mennessä. Ja satelun teknologia, rakennusmateriaalit, uusiutuvat energiat, kaikki tämä on kiinnostavaa. Ja ja digitaalisen rakennuksen mallintaminen edistyy. Edelliset puhujat ovat myös todenneet, että uusiutuvan energian osuus tulee olemaan paljon suurempi 2050. Aloitan ensimmäisestä kohdasta. Rakennuksen sisä rakennusosuutta. Joskus on pieniä ja radikaalejakin ratkaisuja, eh, tämän ja sitten HVAC, äh, lämmitys ja ilmasto, ja lämpöpumput, samanlaista kehitystä. Äh, maalämpöt myöskin, ja sitten älykästeknologiaa, paljon kiinnostavaa kehitystä, paljon potentiaalia. Kaikilla tällä on mahdollisuus vähentää energian kysyntää reippaasti, paljon mahdollisuuksia parempaa tuotantoa. ja sisäilma on erittäin tärkeä olemassa kansalaisella. Mitä haasteita jäsenmaalle erityisesti on, kun energiatehokkuutta mutta kansaltasolle täytyy olla tällainen robusta kehikko, niin että innovoiva teknologia otetaan asiallisesti huomioon kansallisessa laskentamenetelmissä. Muuten tämä on innovaation este, koska ihmiset eivät käytä tätä ja palkintoja. Meillä on tällainen Qualitech-projekti, joka osoitti, että aika monessa jäsenmaassa tarvitaan lisäparannuksia. Ja kuten sanoin, että jos kehikko ei innovaatiota helposti ota huomioon, niin sanotaan torpataan innovaatiota. Ja sitten tämä rakentaminen 1.0 ja BIM-projekti. Ajatellaan lennokkeja, ja erilainen visualisointi rakennustyöpaikalla ja erityisesti rakennusten informaation mallintaminen, BIM. Kaikki tämä on tärkeää. Nämä energiapolitiikan kehittämisen kannalta erittäin tärkeitä ja mainitsen muutaman haasteen tai huolenaiheen nykylähestymistavassa. Kun lähestymme enemmän lähes nollaa, rakennuksia ja e- ennen kaikkea tämän parempaa arviointia täytetään arkkitehdit, energiakonsultit, tarvitaan paljon dataa syötteen arviointia varten. Ja EPBD-metodologia joskus estää innovointia. Ja esimerkiksi liikallista lämmittämistä on vaikea joskus arvioida. Sitä on vaikea arvioida metodin täytyy olla aika kehittyneitä. Sitten noudattamista tarkastellaan aika vähän. Käytännössä tämä EPn säästöpuoli ei käytännössä toteudu ja tästä syntyy luottamusongelma. Jokaisella maalla on oma metodologia usein yksinkertaistamisen seurauksena. Lähestymistavat vaihtelevat. Jos ajatellaan Google Mapsia, koska se on sama kaikkialla Euroopassa, koska se on erittäin monipuolinen. Ja, ja, ja, ja nykylähestymistavalla niin on vaikea luoda hyviä indikaattoreita sitä kuinka valmi, valmiuksista. Ja uusiutuvan energian suhteen rakennus- ja aluetasolla mittausten tekeminen on vielä hankalaa. Informaatio, rakennusten informaatiovalinta sen suhteen voidaan vähentää kuinka paljon dat, datan keräysvaatimuksia. Me yksinkertaistaa prosessia, mutta analyysi on paljon hienojakoisempi. Ja, sen, ja vaatimusten toteut, naurattamisen suhteen on paljon helpompi luoda tällainen kehikko ja tämä on parempi innovaation kannalta ja paljon eurooppalaiseen rakennusten energiatehokkuuteen ja meillä on useampia eurooppalaisia projekteja ja BIMillä rakennusten informaation mallintamisella on paljon annettavaa usein tehdään paljon copy-paste-työtä esimerkiksi rakennusten elinkaaren mallintamisessa ja informaation mallintaminen voi muuttaa sitäkin säätelymmärrysten kannalta. Ja saattaa standardointia esimerkiksi Euroopan standardointivirastoa. Me voimme miettiä, miten me saisimme mallintamisen mahdollisimman hyvin käyttöön otetuksi. Ja pitkän aikavälin näkökulmasta Vuosityöt ovat erittäin tärkeitä. Pitkän aikavälin 2050 näkökulmasta nykypäivän ratkaisut ovat osa tulevaisuuden ratkaisua. Jos ajatellaan Brysselin rakennuksia, rakennusten täytyy olla ilmatiiviitä, lämmitysjärjestelmien täytyy olla energiatehokkaita. Esimerkiksi kondensoiva boileri voi olla hyvä vaihtoehto nyt, mutta 20 vuodessa pitää uusia se. Se pitäisi tehdä lämpöpumpulla tai kaukolämmöllä. Politiikkaa täytyy virittää pitkän aikavälin tavoitteiden suhteen. Ylipäätänsä on tärkeää tehdä rakennuskannasta hyvin eristetty energiatehokosta rakennuskantaa mutta merkitseekö, että jokaisen komponentin täytyy olla hyvin eristetty? Tätä UK, Hollanti ja muut. Eli siellä on usein äh, seiniä, joissa on ilmaaukkoja, mitä voidaan eristää, mutta vaikutukset ovat vaatimattomia. Samoin lattiatteen eristäminen. Niitä pitäisi järjestää, mutta jos se on liian kallista, ne pitäisikö kyllä globaaleja vaihtoehtoja. Siinä johtopäätökseni. Kiitos. Thank you very much, Mr. Reuters. <clears throat> And the... Kiitokset ja kokemuksista eri äh, Euroopan nurkilla äh, uusiutuvien energialähteiden käytön suhteen. Hän on tällä teknisessä äh, korkeakoulussa ja ATE Syrin Extremaduran alueella. Kiitoksia. Koska täällä on tulkkaus, niin pidän esityksen espanjaksi. Kiitoksia tästä kutsusta. On hienoa, että voin olla täällä edustamassa Extremaduraa ja kertomassa kokemuksistamme ja yhdestä eurooppalaisesta hankkeesta, jossa on mukana monia maita. Meillä on paljon kokemuksia esimerkiksi aurinkovoimasta ja energian kulutuksesta. Eli aluksi haluaisin sanoa, että alueellamme, alueemme on Espanjan lounaisalueella. Ja nyt 100 prosenttia kulutetusta energiasta on uusiutuvaa energiaa, 26 prosenttia on aurinkovoimaa ja loput vesivoimaa. Mutta vielä emme ole päässeet ihan loppuun asti, kuten näkyy tästä kattavuudesta, kun ajatellaan näitä laitoksia, ja sitten tässä esityksessä haluaisin kertoa teille näistä tiedoista, jotka varmaan tiedätte, mutta tämä korostaa, kuinka tärkeää tämä aurinkovoima on. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä aurinkovoiman käyttö on noussut 85 prosenttia ja myöskin sen tehokkuus on noussut valtavasti. Sitä ei tarvitse juurikaan huoltaa ja se on hyvin varma energianlähde. Ja sähkön tuotannossa meillähän on paljon tehottomuutta ja esimerkiksi aurinkovoiman osalta vain 3-5 prosenttia menee hukkaan tästä energiasta. Tämä ei vaikuta mitenkään ympäristöön, koska energia tulee suoraan luonnosta, eli näin voimme välttää kielteisiä vaikutuksia liittyen ympäristöön. Ja sitten tällä tavalla pystytään myöskin vähentämään päästöjä. Esimerkiksi aurinkoenergian käyttö liittyy juuri pitkälti tähän kysymykseen. Aurinkovoiman käyttö on laskettu, että 80 prosenttia kotitalouksista voisivat käyttää tätä energiaa ja tätä on vaikea kehittää, koska käyttäjät eivät tunne tätä, ja tähän tarvitaan myöskin rahoitusta, tästä puhumme kohta, ja myöskin on lainsäädännöllistä epävarmuutta. Sehän on tässä nyt suurin este. Ja tältä kartalta näemme tämän tilanteen. EU:ssa tämän energiamuodon käyttö on vielä vähäistä. No siellä on Italia ja Kreikka. Siellä on 5-7 prosenttia kokonaisenergiasta on aurinkovoimaa ja sitten esimerkiksi Tanskassa on kaksi kertaa enemmän tätä käyttöä kuin Espanjassa, vaikka siellä on vähemmän aurinkoa. Eli siellä on kaksi kertaa suurempia laitoksia ja näissä maissa nyt panostetaan nimenomaan tähän teknologiaan. Tietyillä Espanjan alueilla on erityistä lainsäädäntöä, esimerkiksi minun alueellani viime vuonna esimerkiksi 20-40 prosenttia laskevat nämä hinnat. Ja tämä tarkoittaa, että näitä laitoksia on nyt huomattavasti enemmän. Ja osassa käytetään akkuja ja tämän avun ansiosta olemme huomattavasti lisänneet tämän energian käyttöä. No sitten seuraavasta kuvasta näkyy, miten eri pitää tukea tätä taloudellisesti. Ja tässä ensimmäisessä ryhmässä on maita, jotka eivät maasta, ryhmässä. Tässä keltaisella on maita kuten Saksa, Itävalta, Tsekin tasavalta, Portugali, Malta, Ruotsi, Ranska. Eli näissä eri maissa on lainsäädäntöä, joka johtaa siihen, että nämä järjestelmät toimivat. Ja sitten erilaisia esimerkkejä. Valtion tuki ja auringon valon määrä on erilainen eri jäsenvaltioissa. No, tässä nyt on kaksi esimerkkiä. Ja sitten toinen esimerkki. Tässä on tämä ruotsalainen tilanne ja sitten sitä verrattu Espanjaan. Tapaus on mielenkiintoinen. Tässä esimerkissä on eri osuuskuntia, jotka tekevät alkuinvestointeja. No sitten vielä, kun mietitään tätä puhtaan energian pakettia ja mitä vaikutuksia sillä on, tällähän tavalla markkinoilla erittäin tärkeä rooli on kuluttajilla itsellään, ja ne ovat merkittäviä toimijoita tässä paketissa. No, pitää välttää jatkuvia muutoksia, mutta sitten tämä voidaan sitten taata kaikissa maissa, että lainsäädäntö ei muutu energiakysymyksissä. Esteet, jotka liittyvät energian varastointiin. Ja sitten meidän täytyy miettiä aurinkoenergian käyttöä, miettiä erilaisia kannustimia. Meillä on hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä. Niitä, niihin pitää nyt puuttua, jotta pystymme kehittämään tätä teknologiaa, kun ajatellaan energian tuotantoa. Sillä on hyvin keskeinen rooli näissä kysymyksissä tosi esteistä. Ja EUn pitää tukea tätä rahastolla, joka tukee näitä investointeja. Ja jos EU tuki, ja meidän täytyy ottaa tätä teknologiaa käyttöön mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Thank you very much, professor. Käyttäisitte puheaikaa kaksi minuuttia. Turmes ensimmäisenä. Kiitoksia kiitos hyvin korkeatasoisista tasoisista Minä keskittyisin rakennusten kunnostamiseen uudistamiseen. Kun nyt puhutaan uusista rakennuksista, niin se nyt on aika helppoa, mutta olemassa oleva rakennus, high-tech, low-tech ja sitten on rakennusala. 90 prosenttia eh, rakennusalasta on eh, pienyrityksiä, joilla on alle 10 eh, työntekijää. Tämä on logistisesti aivan katastrofi ja toiminnan kannalta. Ja voisitte myös esimerkiksi tämän remonttipassin digitalisoida, niin sehän olisi hyvä asia. Minun mielestäni tarvitaan 3D Ähm, suunnitelmia rakennusten kunnostamiseen, jotka saadaan aikaan viikossa eikä kahdeksassa kuukaudessa. Mitä voi tehdä, että asiat saadaan käyntiin nopeammin? Me olemme jo siirty äh, dollaria tynnyriltä, eli ei tässä ole mitään kannustinta äh, äh, kunnostaa rakennustaan, kun me olemme nämä, nämä rahoitu, rahoitustoimet itse rakennuksen ja uusiutuvaa energiaa on hyvin kustannustehokas taso jäsenvaltiossa ja kun kuuntelin näitä eri pienemmät yritykset ovat yhä tietoisempia hiilestä luopumisesta ja käyttävät erilaisia keinoja tähän. Ja markkinoinnissa ja myynnissä yhä useammin nousee esiin kysyy. Yleiseen tietouteen nyt tarttua, äh, tarttua äh, siihen, että äh, hiilestä luopuminen täytyy toteuttaa kaikilla eri aloilla ja tasoilla. Ja meidän täytyisi luoda myös kannustimia jäsenvaltiotasolla ja näin tilaisuuksia. Viikko sitten erässä uudisrakennuskohteessa joka ikisellä talolla oli oma öljylämmitysjärjestelmänsä, öljypolttimonsa ja kyllä nyt ainakin uusissa rakennuksissa täysuudesta, omatuotannosta useimmat kuluttajat eivät ehkä tiedä näistä mahdollisuuksista. Se ei ole edes heidän mielessään, että he voisivat tuottaa oman energiansa rakennuksessa. Tilaisuuksia ja mahdollisuuksia on paljon, mutta viesti ei oikein mene perille, jotka eivät halua tämän tapahtuvan. Ja minä mietin nyt, että miten me voisimme auttaa siinä, että tästä kaikesta tulee totta. Kiitos. Tissa pyörivät sen ympärillä, että pitäisikö olla kansalliset vai eurooppalaiset tavoitteet. Ja minä kyllä yllätyin, kun ne, jotka kovasti euro näissä maissa, ajatellaan nyt vaikkapa maata, joka hyvin nopeasti menettää teollisuutta ja teollisuustyöpaikkoja ja saa niistä linnuista. Sitten on yksi iso lintu häkissä, nimittäin hallitusten rakennukset. Voin varmasti kyllä hallituksessa. Pitäisikö meidän nyt vähintäänkin äh, odottaa, että ne hallitukset, jotka kovasti saarnaavat jatkuvasti tässä asiassa, tai julkiset rakennukset mielestänne paremmassa vai huonommassa tolassa kuin muut? Sitten vielä rakennuskantaan liittyvä kysymys onkin. Sitten äh, kysyisin vielä. Täällä mainittiin, että monet jäsenvaltiot äh, ovat oikein hyvällä tolalla Ehdotan, että nyt kuullaan vastauskierros ja jos lisäkysymyksiä vielä herää mieliin, niin varmaan niihinkin ehditään saada vastauksia. Uh, thank you very much. Kiitos kysymyksistä. Teillä oli täsmällinen kysymys kansallisista ja eurooppalaisista tavoitteista. Oletan, että viittasit uusiutuvan energiaan. Meillä on vuodelle 2020 tavoitteet, kansalliset tavoitteet, joista muodostuu eurooppalainen tavoite. On sääli, että meillä ei ole tätä 2030 vuodeksi. Pääsy on, että koska tämä ei luo riittävästi varmuutta investoijille. varmasti meillä on prosessi, joka johtaa siihen, että kun 2030 tavoite asetetaan Euroopan tasolla, maiden panokset yhteenlaskettuna luovat ja vastaavat eurooppalaista Se on monimutkaista, kestää pari vuotta, ei ihan teellistä, mutta toivottavasti luo lisää selkeyttä. Tämä kytkeytyy toinen näkökohta. Se nousetuvat ja energiatehokkuus, mutta myös hiilidioksidi ja kasvihuonekaasut. Ja tässä kehikko on vähän robustimpi. Sen mennään, että energiapolitiikka ja ilmastopolitiikka vahvistavat toisia tärkeässä kokonaisvastautta ja sitä on jo osoittanut, tätä molemmat tekijä kokonaiskuviossa. Thank you. Uh, first, uh, Kiitoksia. ensin Claude ja myöskin se, mitä kollegani sanoi, niin fossiilisten energiamuotojen hinnat ovat tosiaan olleet meille ongelma. Eli haluaisimme sen, että kiellätte tällaisen öljyn käytön uusissa rakennuksissa. Tämä yritettiin tehdä minun alueellani ja viime kädessä – sääntelyyn liittyvä riski oli liian suuri, joten emme uskaltaneet tehdä niin. Mutta jos uusissa lainsäädäntöpuitteissa kannustettaisiin tähän, no te ette varmaan sitä voi pakottaa, mutta voitte kannustaa jäsenvaltioita kieltämään öljyboilerit uusissa rakennuksissa. Siitä olisi valtavasti apua. Ja se loisi vakautta ja puit tavoitteet kunnianhimoisille hallituksille. No, hiilen vähennys. No tämähän nyt on päivän sana. Omassa maassani uusia hankkeita, joissa tuetaan näitä toimia tuotantoteollisuudessa. Eli haluamme osoittaa, että hiilen vähentäminen ei estä kilpailukykyä, vaan päinvastoin pitkällä aikavälillä se tehostaa sitä. Ja tämä on yksi viesteistä, jota meidän pitää välittää. EUn tavoitteet. No, se on vähän niin kuin liiketoimintasuunnitelma. Ja sen avulla kaikki, jotka haluavat, voivat sanoa, että me tarvitsemme EUn kansallisia, paikallisia ja alueellisia tavoitteita, koska silloin asiat etenevät. Ihmiset ovat kilpailukykyisiä ja pitää verrata sitä, mitä tehdään eri alueilla. Ja sitten tämä listan, Tämä ei ollut meidän laatimamme luettelo vaan asiantuntijat itse totesivat näin, eli miten he näkevät edistyksen omassa maassaan. Eli tämä oli suhteellinen luku. Se ei heijasta mitään energiatehokkuuslukuja, mutta se heijastelee sitä, miten asiantuntijat näkevät uudet hankkeet ja uuden politiikan, joiden avulla – elämästämme tehdään helpompaa ja edistytään siinä, mitä nyt teemme. Ja nämä ihmiset, jotka ovat töissä teollisuuden alalla tai julkisella sektorilla, niin se nyt näkyy. Syntyy erilaista taakkaa, niin se voi tietenkin olla kyllä aikamoinen ongelma tai hankaluus. Ranskan syntyy erilaista taakkaa, niin se voi tietenkin olla kyllä aikamoinen ongelma tai hankaluus. Ranska ottaa merkittävä rooli. Eilen tapasin kaupunkiverkoston edustajia ja puhuimme juuri siitä, että julkisen täytyy lähteä muuttamaan. Tietenkin meidän täytyy olla vastuullisia myös näiden rakennusten. Tietoisuutta teollisuudessa on, että pitää panostaa osaamiseen. On paljon tällaisia aloitteita oli maanantaina, noita myöskin parantamista sekä rakennus, rakennuksella sinänsä. Sektori ymmärtää haasteet ja uskoo, että tulevaisuudessa tapahtuu parannuksia. Sitten tämä rakennukseen mitä myös helpottaa erilaisia. Aikaisemmin ajattelin, että ero oli suuri, koska mietimme aikaisemmin juuri lämmitysjärjestelmiä, mutta eri lai, erityyppisellä rakennuksella totta kai rakennuskohtaisia eroja on, mutta holistisesti katsoen. Ää... Äh, Edustaja Ernst, kiitos. Suoteen anteeksi, kävin tuossa siinsa ja ne tukevat toisiaan. Ja kun katson omaa maata, niin uusi koalitio luopui ilmastotavoitteista mottonaan, että ei mikään kuitenkaan muutu, hiili säilyy ja katsotaan nyt, että mitään ei pääse tapahtumaan. Mitkä ovat aika epäileväisiä? Sen olemme täällä neuvottelussa havainneet. Pitäisikö EU pakottaa sitoviin tavoitetasoihin. Me olemme tätä kyllä myös kritisoineet. Toinen juttu sitten, kerran yhdessä esityksessä joku sanoi, että energia että täynnä työtä ja joilla on paljon köyhyyttä, energiaköyhyyttä, ja että tietyt vähemmistöt asuvat ihan kauheissa hökkeleissä, niin mitenkä sitten huolehditaan köyhissä. Rahoituksen täytyy olla kunnossa ja infrastruktuurejakin tarvitaan. Saksassa muuten tulee dieseltuomio tänään. Toivonpa, että se on linjassa. Tämän halusin tähän vielä lisätä. Kiitoksia. Sitten herra Turmes. No niin, kiitos. Ähm, kun puhutaan noista kyvyistä, eilen äh, tapas, tapasin Ranskan äh, Luorin alueen edustajia. Mikä se tilanne nyt oikein on? Eli äh, on eurooppalaisia ohjelmia, sitten kansallisia ohjelmia, joiden on tarkoitus parantaa tätä tietotaitoa ja pätevyystasoa vai onko tämä kaikki hyvin paikallista? Eli jos haluaisimme saada aikaan jotain, niin sitten seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tarvittaisiin kylliksi rahaa ehkä eurooppalaisten ohjelmien rahoitukseen, mutta toisaalta niin, että alueet, Extremaduran kaltaiset, voivat tehdä työtä ihan ruohonjuuritasolla tietotaidon parantamiseksi. Sitten toinen kysymys. Kukaan ei itse asiassa puhu lobbauksesta asuntojen arvoja. Itse asiassa draakihan on syypää keinotteluun vaikkapa Berliinissä ja muualla seuraavien neljän vuoden aikana. Miten tuohon lobbyin voidaan suhtautua? Mielestäni me emme voi olla naiveja. Kun puhutaan vaikkapa autoista, niin on lobby. Haluavat tai katsovat olevansa pätevimpiä äh, vastaamaan näihin äsken esitettyihin kysymyksiin, niin vastatkoon. Minä en osaa teidän puolestanne päättää, että kenen näihin äskeisiin kysymyksiin tulisi vielä vastata. Um, well, um... Kommentoin molempia kysymyksiä. Puhutaanpa Saksaa. No, ehkäpä minä nyt vastaan sitten äh, saksaksi. Se, että jäsenvaltio... Ei, kun minä puhun sittenkin englantia. Tämä on ihan liian hankalaa. Se, että jäsenvaltiot estävät monia asioita, joita alueet ja kaupungit haluavat ja EU haluaa, niin eihän se nyt mikään uusi tilanne ole ollenkaan. Minun kokemukseni mukaan kyse on nyt äh, siitä, että Kyllä sen poliitikko hyväksyy, jos sillä on arvoa itselle, omille intresseille. Ja minun alani on liian pitkään viitannut vain ilmastonsuojeluun ja argumentoinut vain ilmastonsuojelun pohjalta. Ja ihmiset ovat sulkeneet korvansa, mutta jos sitten haluaa saada ihmiset kuuntelemaan kilpailukyky. Ja esimerkiksi omalla alueella niin hallitus on vaihtunut ja nyt energiatehokkuuspolitiikkaa liittyy vain teollisuuden kilpailukykyyn, koska siitä piittaa nykyhallituksemme ja olemme onnistuneet eh, säilyttämään lähes kaikki ohjelmamme, koska osasimme perustella asian niin, että, eh, että valtaa pitävät eh, kuuntelivat meitä ja pitivät argumenteistamme. Näin se vaan toimii. Eli se, mikä toimii jäsenvaltioissa, toimii itse asiassa kaikkien vasta, rannan kiiskien suhteen esimerkiksi talonomistajat tai asunnonomistajat. Meidän täytyy argumentoida niin, että, että he huomaavat, onko, että asiasta on hyötyä heille, vaikkapa ähm, rakennuksen arvon nousu yhtenä esimerkkinä. Sitten vielä rakennusteollisuudesta omalla alueellani. Äh, rakennusteollisuus on täysin paikallista. Se ei ole edes alueellista, se on täysin paikallista. Ja haasteena onkin äh, nyt se, että äh, rakennuskohteissa lähes kukaan ei puhu saksaa. Tämä on haaste, mutta ei se nyt mikään äh, ylitsepääsemätön vaikeus ole. Eli jos asiakas pyytää kyllin kovalla äänellä, niin kyllähän saa. Esimerkiksi ää, 90-luvulla lämmityslaitteiden asentajat sanoivat, että ei mitään, ei mitään uusiutuvien perustuvia ollenkaan, mutta kyllä tässä nyt on saatu kylliksi kuluttajia liikkeelle ja sitten lämmitysasentajia oli pakko ryhtyä toimeen. Ja rakennusalalla tarvitaan vähän samaa. Meidän tar- täytyy saada aikaan työntöä EU-sta ja kansalliselta lainsäädännön alalta ja kuluttajien alalta. Kiitoksia. Sitten ehkä vielä yksi puheenvuoro. Walters. For the minä olen samaa mieltä, että rakennusteollisuuden osaaminen on olennaisesti paikallista, mutta Euroopan rooli on tärkeä. Jos ajatellaan osaamispohjaa, ja meillä on Build Up Skills-projekti kaikki, ja se toimii. Se on tärkeää. Nyt meillä on joukko eurooppalaisia projekteja, meillä on työkaluja, joita voi käyttää eri maissa – vaan olennaisesti kansallista. Ja meillä on selkeä rooli Euroopalle, joka helpottaa... Die. Äh, niin. Näistä maista vielä ei riittävästi ole tietoa uusiutuvien energialähteiden hinnasta. Nehän ovat viime vuosina laskeneet huimasti, mutta kaikki eivät ilmeisesti tätä vielä tiedä. huomattavia makrotaloudellisia etuja. Se luo työpaikkoja Eurooppaan ja se on hyväksi Euroopan kauppataselle. Eli tämäkin on asia, johon pitää kiinnittää enemmän huomiota. Sitten politiikan tasolla olisi hyvä, jos me olisi järkevä hiilidioksidihinta. On puhuttu uusiutuvista energialähteistä ja tehokkuudesta, mutta ehkä voidaan miettiä myöskin ihmisten mukavuutta, jotka asuvat näissä rakennuksessa. Ja sitten Alankomaissa on Stromfersnellin hanke, eli siinä on teollistettu rakennus. rakennusalan edustajia ja kuulla heidän vastauksiaan. No niin, kiitokset erinomaisista esityksistä. Ja nyt sitten dear friends, ladies and gentlemen. Hyvät ystävät, naiset ja herrat. Voisimme aloittaa nyt välittömästi, ei joka tänään aikaa. Tämä on tuttu aihe. Huomenta kaikille. Anteeksi, etten päässyt työpajaan tänä aamuna. Meillä on paljon työtä monessa paikassa, eli minunkin oli hankala päästä paikalle. Käynnistämme seuraavat kolmikantaneuvottelut pian uusiutuvista energialähteistä. Eilen puhuimme EUn hallinnosta. Eli meillä oli hyvä alku. Siellä oli mukana ympäristövaliokunta, Eli, eli olemme keskellä taistelua vihreän energiapaketin puolesta. Eli kiitoksia, että olitte mukana tässä keskustelussa hetki sitten. Tämä on tärkeä asia. Eli uusiutuvat energialähteet, energiatehokkuus Kuten muistatte, eilen meillä oli kuuleminen maakansumarkkinoista. Direktiivihän tarkistetaan. Ja tänään jatkamme keskustelua. Yhteiset säännöt sisämarkkinoille maakaasun osalta. Eli tähän alkuun haluaisin sanoa, en nyt puhu teille teknisistä asioista. 142 tarkistusta. Meillä on hyvin lyhyt kolmen sivun direktiivi. Varmaan kaikkien näköin lyhyin. Se ei ole mitenkään monimutkainen. Sitä nyt on käsitelty. Ja komissio pyrkii muuttamaan tämänhetkistä kaasudirektiiviä Myöskin parlamentti on tätä vaatinut monen kertaan. Ja tämä muutos on lähinnä tekninen ja rajallinen, koska direktiivin säädöksiä on jo pitkälti pantu täytäntöön. Mutta ehdotuksen pitäisi nyt tukkia näitä aukkoja säädöksissä, koska tämänhetkisiä sääntöjä on sovellettu eri tavalla, kun on sovellettu tätä kolmatta energiapakettia. Ja tämä on huolestuttavaa. Tämä koskee kaasuputkia EU-hun. Ja kuten eilisessä kuulemisessa todettiin, me olemme ainakin yhdeksän vuotta myöhässä, kuten jotkut teistäkin huomauttivat mutta on parempi toimia enemmän kuin myöhemmin, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eli meidän täytyy ratkaista nämä ongelmat ja panna täytäntöön tarvittavat muutokset viiveettä mahdollisimman nopeasti. Tämä on yksi tärkeimpiä asioita minun mielestäni. Mietityluonnoksessani olen tehnyt muutaman lisäyksen komission ehdotukseen. Se on ihan tarkoituksen, kovin paljon tarkistuksia ei ole tullut. Tällä tavalla varmasti voimme nopeasti valmistella kompromissitarkistuksia mietitulonoksen pohjalta. Ja lisäisin vielä, että haluaisin ehkä lähteä laatimaan niitä ensi viikosta monen kertaan Haluamme lyhyen asetuksen, lyhyen teknisen direktiivin. Eli yhdessä viikossa varmaan pystymme laatimaan kaikki tarkistukset. Ja sitten 21. päivä maaliskuuta on äänestys. Kaikki sisämarkkinoille. Ja huolestuttavaa minun kannaltani on neuvoston kanta – koska me nyt epätoivoisesti tarvitsemme neuvoston kantaa maaliskuussa, jotta pystymme käynnistämään kolmikantaneuvottelut huhtain vähän tarkistuksia. Soveltamisala on hyvin kapea. Eli neuvoston kanta on hyvin tärkeä. Eli toivottavasti Bulgarian puheenjohtajakaudella saamme tämän asian valmiiksi ja pystymme Eli kun laadimme kompromistarkistuksia, otan ensinnäkin huomioon kaikki aikaisemmat keskustelut valiokunnassa, myös tänäiset keskustelut, sidosryhmien kuulemisen tulokset, joka tehtiin komissiossa eilen. Valiokunnan jäsenten kannat ovat minulle erittäin tärkeitä ja teidän tarkistuksenne. Eli nyt haluaisin kuulla, mitkä kohdat teidän mielestänne ovat keskeisen tärkeitä, jotta voidaan parantaa ja vahventaa tätä mietintöluonnostani. Eli nyt. Ca și shadow raportor vreau să subliniez. Kiitoksia. Puheenjohtaja Varja esittelee. Mulla Și anume că modificările aduse acestei directive ar fi trebuit... Kiitos puheenjohtaja. Tämän direktiivin äh, varjoesittelijöiden kanssa. Okei, okay, okei. Okay. Äh... Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Guesta Silikiotti, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tarkistukset antavat merkkejä siitä, että on paljon huolenaiheita sen suhteen, mitä vaikutuksia tällä maakaasulla. Ja monet edustajat eri ryhmästä haluavat yhtäältä tarkistuksia, mutta myöskin sitä, että tätä direktiiviä ei edes esitettäisi. Me emme voi hyväksyä, että ehdotuksen ei liity mitään konsultointeja tai vaikutusarviointia, jota suuntaviivalla olisi. Mutta pahinta meille on direktiivi manipuloi jäsenvaltioita, mitä tulee putkien rakentamiseen ja yhteyksien luomiseen kolmasen maiden kanssa. Komissio on myöskin pyrkinyt vaikuttamaan vientiverkostoihin, kolm, jotka eivät kolmasi maihin jostakin jäsenmaista. Sitäkään emme voi hyväksyä. Ja tässä loukataan jäsenmaiden suvereniteettia luonnonvaroja käytön suhteen. Joten ongelmia on koko joukko. Mutta tällä direktiivillä tulee olemaan vielä enemmän ongelmia olemassa olevien verkostojen käytön suhteen ja uusien luomisen suhteen. Esimerkiksi MED-putkista, jota nyt suunnitellaan itäiselle välimerelle Kreikasta Italian ja takaisin maakaasukuljetuksiin idästä länteen Välimeren altaalla. Täällä on paljon ongelmia. Ennen kuin lopetan, sanoisin ja viitän teihin esittelijänä ja valiokuntamme puheenjohtajana. Meidän täytyy ottaa aloita ja meidän täytyy asettaa painetta Turkin suuntaan, jotta se lopettaisi toimensa Kyprokseen aluevesillä, itäisellä välimerellä ja, ja itä, välimeren itäisellä altaalla laajemminkin. Tämä on erittäin vakava kehityskulku. Jo jonkun aikaa Turkki on laittomasti estänyt merkittävää eurooppalaista yritystä Eniä toimimasta Kyproksen AOCn alueella. Tämä liittyy sekä prospekteeraukseen että muuhun toimintaan. Asiasta täytyy tutkintaa, mutta tässä nyt ei ole Turkkia hetkaa että He tekevät mitä haluavat. Ja meidän täytyy vaatia valitettavasti, että nämä ikään kuin merrosvat lopettaa sen. Nämä, tämä on vaarallista. Ja sen täytyy saada heti loppu. Ei ole mitään sitä puhua maakaasumarkkinoiden vahvistamista, kun tällaista laitonta toimintaa tapahtuu ihan enemmän alla. Tätä ehdotusta muiltakin osin. Äh, hyvin olennainen kysymys, äh, josta varjoesittelijöiden täytyy puhua, on unionin äh, toimivaltaulotuus. Me haluaisimme vahvistaa unionin toimivaltaa tietyissä tapauksissa. Tätä nyt tarvitaan ja se, mikä tuli eilenkin selväksi. Eli oikeastaan meidän pitäisi olla ylpeitä siitä, mitä vuoden asetusta, eli meillä on nyt puitteet, joissa me pystymme hoitamaan seuraavat kriisit paremmin. Mutta se, mitä puuttuu, on nyt se, mitä, mistä juuri puhutaan. Se suurin lobbari tässä valiokunnassa, jonka olen koskaan nähnyt. Eli se, mitä ehdotitte, on aika fiksua. Tehän ehdotitte, ettei myöntä se suurin lobbari tässä valiokunnassa, jonka olen koskaan nähnyt. Eli se, mitä ehdotitte, on aika fiksua. Tehän ehdotitte, ettei myönnetä mitään poikkeuksia, ja me tietysti tarvitsemme näitä poikkeuksia, jotta pystymme voittamaan tämän pelin. Eli italialaiset ja siksi tarvitaan muutamia poikkeuksia, jotta poliittisesti voisimme voittaa tämän pelin. Ja olen aika optimistinen, eli mielestäni meidän pitää nyt pelata tässä avoimen kortein. Eli kun ajatellaan, että näitä nassa ovat tärkeät ja Danika on ihan oikeassa, kun hän on huolissaan tästä tilanteesta. Burkaliaisella on oikeus olla huolissaan ja balteilla niin ikään ja puolalaisilla. Ja meidän länsi länsi-eurooppalaisten velvollisuus on nyt panna piste tälle vääristymälle eurooppalaisilla kaurumarkkinoilla. Uh, thank you very much. Uh, Koska te mainitsitte kolleganne Kiitoksia. No, Turmes on kyllä sietämätöntä, että te nyt puhutte ikävästi suuresta itävaltalaisesta yrityksestä, puhutte tästä Gazpromin jengistä. Me olemme tehneet jo 50 vuotta yhteistyötä Gazpromin kanssa, ja jos nyt yritetään jotenkin kriminalisoida tai esittää, että tässä tehty jotain pahaa, niin se ei ole totta. Tämä on yritys, joka on Itävallan pörssistä, ja se on toiminut täysin moiteettomasti, kun ajatellaan sen hallintoa. Ja ei ole ok, josta nyt mainitsette, että se olisi osa Gazprom-jengiä. Minä en ole tämän yrityksen lobbari, vaan minä esitin oman kantani ja monet ovat samalla kannalla. Ja ehkä meidän pitäisi löytää poliittinen ratkaisu, ja, jotta saamme tämän venäläisen toimijan takaisin ojannukseen. Ja meille kaikille tärkeää on se, että meillä pitää olla mahdollisimman suurta toimitusvarmuutta Euroopassa eurooppalaisille kuluttajille pitää tarjota edullisia hintoja, ja meillä pitää olla kunnolliset kaasujen sisämarkkinat, jotta pystymme toteuttamaan energiaunionia. Se nyt on tärkein tavoite. No kyse on siitä, pystytäänkö näillä toimilla pääsemään tähän tavoitteeseen. Ja well, I understand that we take... Niin. Ollaan kuitenkin ihan rauhallisia. Ja sitten Rybi, jos voisitte puhua vähän kohta. Sillä jos niin oli, että tähän saakka Venäjä on tehnyt <laughs> hyvää yhteistyötä. Otetaan Euroopan karttaa, niin eikö Itävalta ole pikemminkin etelässä kuin pohjoisessa? Mitä tämä nyt Baltian ja Itämereen ja sinne suunnitteilla olevaan kaasuputkeen liittyy. Ei minusta en liity mitenkään. Mutta no, tätä uudistusta olette niin kovin kriittinen. To, mutta täällä on kuitenkin komission edustaja paikalla, kuten tuttua. Eli kiitoksia. Eilen me käynnistimme ja markkinoilla puhtaan energian paketti kaikki energialaiset energiafoorumit, joissa mukana on, kun ajatellaan Euroopan unionia ja energiaunionia. Te olette erittäin suureksi avuksi. No tietysti välillä olemme eri mieltä, kuten tiedämme. Olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitos, että saamme mahdollisuuden kommentoida tarkistuksia. Tervetulleena eikä tuottaa enää toista, sain nyt ollut sanottua. Keskittyin niihin tarkistukan. Hän pahoitteli, että vaikutusarviota ehdotuksesta ei ollut. Että kun emme ole tehneet vaikutusarviota tässä ehdotuksessa, emme ole rikkoneet tätä yleistä vaatimusta. Tämä ehdotus on eri, meidän täytyy käydä läpi kaikki nämä tarkistukset. Ja komission kanta on tärkeää, kun käsittelemme näitä tarkistuksia ja mietintöluonnosta. Eli muutama lyhyt huomio tähän loppuun. Siirtäminen kansalliseen on tietysti tarpeellista, koska jos ajatellaan vaikka kiinalaisia leluja tai japanilaisia autoja tai amerikkalaisia tietokoneita, niin on. Tämä on tietysti lisäongelma. Mutta tässä asetuksessa ei mainita mitään konkreettisia hankkeita. Olemme tehneet eron tämänhetkisten hankkeiden ja valmisteilla olevien hankkeiden välillä. Koska on selvää, että olemme valmiita panemaan täytäntöön tätä asetusta kaikkialla EU-ssa. Eli ja keskustelemme sitten tästä varjoesittelyiden kanssa. Ja täytyy miettiä, miten ratkaistaan tiettyjä konkreettisia ongelmia, Ja eilen tapasimme Enin edustajan. Eli, hyvät kollegat, ehdottaisin, että lähetämme varjoesittelijöille muutaman kompromissitarkistuksen. Ja tällä tavalla voidaan sitten parantaa tätä mietityluonnosta. Eli lähdemme tästä ja sitten käynnistämme keskustelut ja parannamme tekstiä tarkistuksella. Ja tästä sitä aikaa meillä. Ja odottelemme sitten, että puheenjohtajavaltio Bulgaria esittelee neuvoston yhteisen kannan. Ja sitten voimme käynnistää kolmikantaneuvottelut ehkä huhtikuun alussa. Me olemme siihen valmiita. Eli kiitos tästä keskustelusta. Ja sitten tästä on tehty suullinen kysymys, johon liittyy sitten päätöslauselma, jota tällä hetkellä valmistellaan. Eli esit- kokoossa Nyt ensimmäistä kertaa puhutaan DLT, hajautetun tilikirjan teknologiasta ja lohkoketjusta. Tämähän on ollut otsikoissa, mediassa, julkisessa keskustelussa, pankeissa, hallituksissa tätä monimutkaista, mutta aika, aika lupaavaa teknologiaa ja he varmaan odottavat meiltä kyllä selkeää lähestymistapaa. Teknologiset yksityiskohdat ovat hyvin tärkeitä. Olemme työ ryhmäkeskustelussa niistä jo puhuneet. pyritään löytättää niin kuin pilvessä ja laitteiston keskittämisestä ollaan nyt siirtymässä seuraavaan vaiheeseen, joka mahdollistaa sen, että tietokoneen käyttäjillä on myös hajautettua laitteistoa ja hajautettua dataa käytettävissään. Niin kuin kaikki ymmärrätte, tämä saattaa johtaa. Sanoisin, että lohkoketjut ovat erilaisia teknologioita, joilla on samankaltaisia tavoitteena on tehdä mahdollisimman selväksi, että kyse ei ole vain lohkoketjusta tai kyse ei ole vain bitcoinista, vaikkapa pistää teknologiaa, energiaa, teknologia tai energia esimerkiksi terveysala, jopa koulutusala. Ja esimerkiksi tältä DLT-teknologian pohjalta voidaan luoda älykkäitä uusia äänestysvaali. Tätä voidaan nähdä tällaisena ikään kuin hajautettuna datapohjana. Siitä ja tässä nyt tarvitaan äh, vielä tiettyä äh, oikeudellista selvyyttä siitä, mihin käy yhteen toimivuus ja standardisointi. On hyvin rohkaisevaa, että Esirissä, eli strategisten investointien rahaston, ja meidän ei tule säännellä, säännellä lohkoketju äh, teknologiaa. Sinänsä teknologian neutraalius ja liiketoimintamallin neutraalius ovat kaksi pääperiaatetta tekstissä. Sitten haluan vielä kiittää erinomaisesta yhteistyöstä tiimiä. DG Connect ja Digit-komissiosta ovat olleet apunamme ja olemme saaneet tärkeää palautetta johtavilta yliopistoilta Euroopasta ja Yhdysvalloista lupaava teknologia, joka saattaa Euroopan saada ihan sinne ehdottomaan kärkeen, mitä tulee uusimpien teknologioiden kehittämiseen. Kiitos puheenjohtaja. Tulkin huomio. Tämä puhe luettiin niin nopeasti, että simultaani tuli. Kiitän esittelijä työstään päätöslausaman kanssa ja hän on järjestänyt työpajoja. tänään minulla oli viimeinen. Tärkeintä on, että kuuntelemme asiantuntijoita, koska puhumme täysin uudesta teknologiasta. On tärkeää ymmärtää sen merkitys internetin keksimiseen. Jotkut muut sanovat, että, että sitä hypätetään liikaa. Odotuksia on paljon. Tärkeää on, että mekin keskustelemme asiasta ja lisäämme tietoisuutta uudesta teknologiaa. Ja parlamentin rooli pitäisi olla teknologianeutraalia. Tämä luonnos edistää uuden teknologian käyttöä, se on tasapainoinen ja olen paljon, hyvin paljon samalla linjalla kuin esittelijä. Meidän täytyy keskustella siitä, miten Euroopasta tehdään mahdollisimman innovaatio ystävällinen, mutta Itrelle on ollut aina tärkeää, että meillä on Euroopassa säätely kehikko, joka rohkaa mukaista. Ehkä jäsenvaltiossa vartti jotain suuntaviivoja. example with the sharing economy. Because it might be still too... Digitaaliset allekirjoitukset tunnustetaan ne jäsenvaltiossa ja entä suojatut allekirjoitukset? On tärkeintä, että jäsenvaltiot ovat tunnetuimpia, se oliko myös bitcoin, joka merkitsee sitä, että lohkoketjuteknologialla on vähän huono imago. Tehneet tutkimusta siitä, minkälaisia käytännön sovelluksia lohkoketjussa se olla esimerkiksi kuljetuksessa ja terveyden tasoiden lisääminen. Rohkaisemme investointia ja innovointia. Tätä säätelyä. Ja valtaosa ehdotuksista on mielestäni hyviä. Tämä on hankala ja monimutkainen aihe. Ja tietysti meillä on saatu terveystiedoista ja maarekistereistä ja olen samaa mieltä ja olisi mielenkiintoista nähdä, miten tämä voisi koskea myöskin verotietoja ja miten... No minun ryhmässäni katsotaan, että ei tilanne ole ihan näin yksinkertainen. Ja onko tästä asiasta nyt oikeudellista kantaa, koska olisi laittaa ruksin fyysisen paperin, niin sillä on kyllä oma arvonsa. Mutta komission asia ei ole arvioida vaalien järjestämistä. Se on kunkin